Good morning. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Pyytäisin teitä istuutumaan paikoillenne. Ja voin avata tämän päiväisen kokouksen, valiokuntakokouksen. Kiitoksia, että tulitte näin aikaisin paikalle. Me olemme valmiit äänestämään. Meillä on riittävästi täällä jäseniä paikalla, joten voimme äänestää. Ensimmäinen äänestys Äänestettävä kohta on erityistoimenpiteet lisäavun tarjoamiseksi luonnonmullistusten koettelimille jäsenvaltioille. Siinä ylimääräinen kokous 16. helmikuuta pidettiin kokous tästä ja siinä päätettiin ilman tarkistuksia käsittely 15.2 kun on kuultu varjoesittelijöitä ja koordinaattoreita, eh, puheenjohtaja yksinkertaisesti mietintöluonnosta. Eh, siinä asetetaan eh, prioriteetti pääsy yhteisrahoitukseen sataprosenttisesti, jotta voidaan vastata luonnonmullistuksiin. Mutta mm, korkeintaan 5 prosenttia EKRstä jäsenvaltioista 2014-2020 voidaan käyttää tätä tarkoitusta varten. Päämääräaika tavoite saatiin päätökseen 17. helmikuuta. Mitään vastalauseita ei esitetty määräaikaan mennessä 17. helmikuuta, joten mietintö hyväksytään ilmeisesti. Ehdotan, että valiokunta hakee lupaa täysistunnosta 69c mukaisesti, jotta voidaan aloittaa neuvottelut niin, että voidaan esittää tämä mietintö vastaavasti. Ja sitten neuvottelutiimi, jossa itse olen ollut puheenjohtajana, esittelijänä ja varjoesittelijät mukaan lukien. Voimmeko vahvistaa tämän vielä sähköisellä äänestyksellä? Olkaa hyvä ja äänestys alkaa. The vote is closed. Ja ovat kaikki, ovatko kaikki äänestäneet? Näin voimme hyväksyä tämän päätöksen enemmistöllä. Kiitoksia kovasti. Tämä onkin sitten ensimmäinen äänestys. Ja toinen äänestys, toinen äänestys koskee sitten omaloite mietintöä. Siinä esittelijänä Novakov, oikea rahoitusvalikoima Euroopan alueille, rahoitusvälineet ja tuet EUn kohesiopolitiikassa. Tiedätte tämän mietinnön tarinan. Siitä on keskusteltu. Haluatteko vielä sanoa jotakin? Hyvä, kiitoksia. Joten me voimme mennä suoraan äänestyksiin. Kiitoksia kovasti ja me aloitamme tarkistuksesta 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hylätty. Katsotaanko koneellisesti? Katsotaan koneellisesti äh, tarkistus 30 ja äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Ja äh, tarkistus hylättiin. Kiitoksia. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty Tarkistus 42 puolesta vastaan. Tyhjää. Katsotaan se vielä koneellisesti. 42. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Ja se hylättiin. Nyt huomaan tämän kuvan. Ja sitten 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten menemme kompromiss ykköseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi budjettivaliokunnan ähm, tarkistukset yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää taisi olla hylätty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 13 ehdotus puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ehdotus budjetista 9 puolesta vastaan tyhjää, taisi olla hyväksytty, mutta täytyy vielä katsoa. Eli budjetti 9, äänestys alkaa. The vote is closed. And it is rejected. Ja tämä sitten hylättiin. Ehdotus budjetista 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsotaan se vielä koneellisesti. 157 sähköinen äänestys alkaa. The vote is... Ja äänestys päättyy. Se hylättiin. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte sen katsoa vielä koneellisesti, joten 171. Sähköinen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja se hylättiin. Tarkistus 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehdotus budjetista 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehdotus budjetista 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehdotus maatalousvaliokunnasta A puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri B puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri E puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri F puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Agri G puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Agri H puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Agri I puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Agri ykkönen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Agri 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 13 vai 12? 13 siis. Agri 13 puolesta. Näitä on niin monta. Agri 13 puolesta. Niin, vähän vielä jatkamme, koska täällä on yksi keskellä ei saada yhtenä ryhmänä. Agri 13 hylätty. Agri 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 30 eh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt me äänestämme mietinnöstä muutettuna. Siitä sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja äänestys päättyy. Ja mietintö hyväksyttiin. Onnittelut esittelijälle. Here we go. And we continue now. Me jatkamme nyt sitten seuraavaan mietintöön tai lausuntoon. Siinä valmistelijana edustaja Bresso, Euroopan strategisen investointien rahaston voimassaolojen pidentäminen sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekeminen. Valmistelija Bresso ei ole paikalla, joten aloitamme äänestyksen suoraan. Aloitamme tarkistuksesta 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten siirrymme suulliseen tarkistukseen. Tarkistukseen 81. Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? Ei vastusta, joten äänestämme 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 83 suullisine tarkistuksineen. Vastustaako kukaan suullista? Ei, joten äänestämme 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 102 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 103, 104 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 106 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 130, 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt täytyy tämä tarkistaa vielä. Täytyy katsoa 14 siis. 14 siitä sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Nyt laitteet toimivat ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja se hyväksyttiin. Joten tarkistus 15. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 21 suullisine tarkistuksineen. No, onko kukaan vastaan suullista? Ei ole, joten 21 suullisen tarkistuksineen puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 22 raukeaa. Johdanto-osan kappale ja suullinen tarkistuksinen. Onko kukaan suullista vastaan? Ei, joten johdanto-osan kappale 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt Tarkistus 59 suullisine tarkistuksineen. Onko kukaan suullista vastaan? Ei, joten 59 suullisen tarkistuksineen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hyväksytty, mutta katsotaan vielä koneellisesti. 66 Sähköinen äänestys alkaa 66. Ja äänestys päättyy. Se hyväksyttiin. Anteeksi vaan. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt suullinen tarkistus johdanto-osan kappaleesta 21. Onko kukaan suullista vastaan? Ei ole, joten johdanto-osan kappale 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äh, loppuäänestys, sähköinen äänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä lausunto hyväksyttiin. Kiitoksia oikein paljon. The next, the next, uh... Seuraava äänestys koskee Horisontti 2020 ohjelman täytäntöönpanon arviointia, sen väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella. Valmistelevan Miltenburg, haluatteko puhua ette, joten siirrymme välittömästi äänestykseen. Aloitamme kompromissilla yksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 24. Puolesta vastaan tyhjä hylätty.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 Tarkistus 52 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan 53 tarkistus. Sähköinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Pahoittelut, en katsellut kunnolla. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme lopullisesti sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus hyväksytään. Onneksi olkoon, Van Miltenborg. Jatkamme. Internetyhteydet kasvun kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G on mietintö. Lure on esittelijä, haluaisitko puhua? Normally. Yleensä minä annan äh, näitä esittelijän toimia kollegoilleni, mutta tämän päätin hoitaa itse. Tämä on äh, mielestäni erittäin arvokas mietintö. Haluan kiittää kollegoita tuesta tässä valmistelutyössä ja kompromissien löytämisessä. Kiitos paljon. Kiitoksia. Aloitamme kompromissilla yksi. Äänestys alkaa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 hyväksytty. Kompromissi 14. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty sitten lopullinen äänestys sähköisessä muodossa. Äänestys alkaa. Kysymyksiä? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut, Laura. Viimeinen äänestys. Lausuntoluonnos. Valmistelija Onna Damaatto. Paikallisyhteisön internetyhteyksien kehittäminen. Damaatto ei halua mainita tästä mitään. Aloitamme äänestyksen. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta, äh, tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lopullinen äänestys, sähköinen sellainen, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lausuntoluonnos on hyväksytty. Onnittelut tämä, että kiitos oikein paljon. Tähän päättyy äänestys. Kiitos oikein paljon. Hyvää työtä. Seuraava esityslistan kohta aluekehityksen valiokunnassa. Pyytäisin teitä olemaan ääneti. Mikäli poistutte, poistukaa ääneti, jos vain mahdollista. No eipä näytä olevan. Jatkamme mietintöluonnoksen käsittelyllä. Esittelijänä on Westfall ja otsikko on sangen mielenkiintoinen. EUn kohesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen. Viime vuoden lopulla aluekehityksen valiokunta päätti tehdä valiokuntaloitteisen mietinnön aiheena kohesiopolitiikan tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen. Ja tämän otsikon EUn kohesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen esittelijäksi valikoitui Westfall. Tässä halutaan esitellä Euroopan parlamentin ensimmäinen kanta koskien kohdallisuuspolitiikan uudistamista vuoden 2020 jälkeen, ottaen huomioon 2017 kohesiofoorumia. Eli käsittelemme kohesiopolitiikan rakentamista, käsittelimme sitä politiikan osasto Bn kanssa tammikuun kokouksessamme. Valiokunnassa äänestämme ylimääräisessä kokouksessa toukokuussa ja tarkistusten takarajaksi ehdotan 30. maaliskuuta. Tämä tarkoittaa sitä, että on riittävästi aikaa varjoesittelyiden kokouksiin. 30. maaliskuuta on tarkistusten jättämisen takaraja. Westfall saa puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta kaikille ensinnäkin, vaikka tässä jo hoidettiin nuo äänestykset pois alta, niin aika työtelijäs päivä meillä on edessämme. Tosiaan puheenjohtaja, hyvin mielenkiintoinen otsikko ja hyvin, hyvin tärkeä työ, joka meillä tässä on hoidettavana. Kohesiopolitiikan tulevaisuudestahan käytävä keskustelu on jo käynnistynyt, enkä tällä tarkoita yksinomaan kysymystä siitä, mitä uudistuksia tarvittaisiin tai mitä parannuksia tarvittaisiin. Eilenhän komission varapuheenjohtaja Katainen oli täällä vieraanamme ja mm, eilenkin hänelle kriittisesti totesin, mistä tässä itse asiassa on kyse. Tässä on nimittäin kyse siitä, että onko meillä eurooppalaista aluepolitiikkaa ylipäätään vuoden 2020 jälkeen. Sillä jos tarkastelen komission puheenjohtajaa Junckerin valkoista kirjaa ja sen neljättä skenaariota erityisesti, niin täytyy kyllä sanoa, että mieleen hiipii aikamoisia epäilyjä rakennepolitiikan tulevaisuudesta. Ja sitten kun lukee komission jäsen Jourovan haastatteluja, niin epäilykset mielessä kasvavat kohesiopolitiikan tulevaisuuden suhteen entisestään. Eurovahan eksplisiittisesti toteaa, ettei tiedä kuinka paljon rahaa kohesiopolitiikkaa varten tulevaisuudessa tulee olemaan käytettävissä. Hän sanoo, on, onko raha ylipäätään. Tämä oli suora lainaus Eurovalta. Joten hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy olla kyllä tässä nyt todella tarkkana, että kohesiopolitiikkaa ei pureta, että siitä ei luovuta. Kyse on Eurooppalaisesta solidaarisuudesta kyse on ainutlaatuisesta kasvun ja työpaikkojen välineestä. Kyse on välineestä, joka tekee Euroopasta käsin kosketeltavan eh, jotain, joka näkyy myös ihmisten arjessa. Ja tätä politiikkaa ei näin ollen saa tuhota. Mietintöluonnoksessani tämä myös eh, tehdään hyvin selväksi. Monellakin tapaa. Me tarvitsemme vahvaa, uudenaikaista kohesiopolitiikkaa ja toki voidaan todeta, että jotkut asiat tulisi säilyttää ennallaan ja toiset tarvitsevat, kaipaavat parannusta. Ensin ehkä voisin puhua siitä, mikä tulisi säilyttää mielestäni ennallaan. Ensinnäkin rahoituksen on oltava välttämättä kohdallaan. Aluepolitiikka voi huolehtia useammista tehtävistä vain siinä tapauksessa, että siihen annetaan lisärahaa, eikä että rahaa leikataan rakennepolitiikan yleinen rakenne on mielestäni ollut järkevä, on järkevä ja tulee säilyttää tällaisena ennallaan. Ja kovasti korostan sitä, että kaikkien alueiden Euroopassa on saatava tukea. Luonnollisesti painopisteen on oltava vähiten kehittyneissä alueissa, mutta myös ylimenokauden alueiden ja kehittyneempienkin alueiden on saatava eurooppalaisia tukivaroja. Tämä on nähty kaikilla tavoin. Temaattista keskittymistä pidän myös hyvänä ja järkevänä se, että lähdetään pois tästä kastelukannumallista. Tämä oli mielestäni hyvä asia. Nimittäin tulee tukea erityisesti niitä hankkeita, jotka ovat innovatiivisia, jotka luovat kasvua ja työpaikkoja ja samalla suojelevat ympäristöä. Kollegat, mitäpä sitten pitäisi parantaa? Tässä keskittyisin erityisesti kolmeen seikkaan. Ensinnäkin yksinkertaistaminen, eikä tämä nyt mikään salaisuus ole. Yksinkertaistamisestahan olemme puhuneet toistuvasti ja aihe on ollut esillä jo pitkään toistuvasti on valiteltu byrokratian raskautta. Ja mielestäni toden totta hallinnollista taakkaa on kevennettävä. Ennen kaikkea mietin tässä tämän noidankehän murtamista. Hakijat tekevät virheitä. Sitten otetaan käyttöön uusia sääntöjä virheiden ennaltaehkäisemiseksi, mutta kun uudet säännöt johtavat epävarmuuteen ja tämä epävarmuus johtaa jälleen uusien virheiden syntymiseen. Miksei kerta kaikkiaan käännettäisi kelkkaa ihan toiseen suuntaan, ehkä hiukan äh, epätavallisenkin äh, tai ei-perinteiseen suuntaan. Ne, jotka jo vuosia ovat tehneet tätä työtä ilman sen suurempia virheitä, heidän täytyisi äh, voida täyttää vain yksi kaavake ja valvonnan tulisi pohjautua sitten siihen. Tarvittaisiin myös yhteiset säännöt kaikille rahastoille. Tästäkin on puhuttu toistuvasti ja tämä helpottaisi työtä kentällä huomattavasti. Keskusteluista, joita olen käynyt, olen myös ymmärtänyt, että tukisääntöjen harmonisointi olisi suureksi hyödyksi. Lisäksi voin hyvinkin kuvitella tällaista tukialustaa tai tuki tietopankkia, josta kaikki tiedot keskitetysti olisivat saatavilla. Sitten aihe, toinen aihe, joustavuus. Mielestäni on erittäin hyvä, että olemme ottaneet käyttöön temaattisen keskittämisen. Samalla kuitenkin alueidemme täytyy voida reagoida odottamattomiin tapahtumiin. Pakolaiskriisi on tästä suosittu esimerkki, mutta on muitakin esimerkkejä, kuten esimerkiksi tekninen kehitys tietyillä alueilla. Kuntien ja alueiden on voitava reagoida siihenkin. Ja tätä joustavuutta varten ehdotan sitä, että pieni osa kohesiovaroista pidetään varauksessa ja sitten neljän viiden vuoden kuluttua tarkastellaan, mitä uusia haasteita on noussut esiin ja näin voidaan nopeasti niihin reagoida. Mielestäni olisi hyvä, jos tämä varaus asetettaisiin ohjelmatasolla. Tämän lisäksi olisi tietenkin hyvä, jos operatiiviset ohjelmat olisivat kevyempiä ja yksinkertaisempia, jos niitä voisi helpommin sopeuttaa. Kolmanneksi mielestäni kumppanuusperiaatetta, jonka puolesta niin kovasti taistelimme ja jonka sitten saimme läpi, sitä tulisi entisestään vahvistaa. Tämänhetkisellä tukikaudellahan periaate toimii joillain alueilla oikein hyvin, toisilla vähemmän hyvin ja joillain alueilla ei lainkaan. Voisin hyvinkin kuvitella, että periaatteen kunnioittamisesta tehtäisiin velvoittavaa. Sitten vielä jokunen muu seikka ihan kaikessa lyhykäisyydessään. Ette varmaankaan ylläty, jos totean, että meidän tulisi huolehtia siitä, että kaupunkiagendan tulokset ottaisiin huomioon myös tulevaisuuden kohesiopolitiikassa. Tämän lisäksi meidän täytyy huolehtia rakennerahastojen paremmasta näkyvyydestä. Tästähän tulee oma mietintönsä, näin ollen mainitsen sen vain näin sivulauseessa, mutta se on tärkeä asia sekin. Lisäksi tulisi olla täysin selvää, että rahoitusvälineet voivat olla hyvää täydentämistä, mutta Eh, että rakennepolitiikka periaatteessa ja pohjimmiltaan pohjautuu tukiin. Ja vaikka meillä nyt ei olekaan vielä 2020 strategialle jatkoa, niin minun mielestäni rakennerahastojen täytyy huolehtia uusista työpaikoista, kasvusta, innovaatioista sekä ilmastonmuutoksen torjunnasta. Parhaat kollegat, näin lopuksi vielä muutama sana ihan tuosta menettelystä. Mietinnön tulisi olla valmis komission kohesiofoorumin alla heinäkuun puolessa välissä. Näin ollen siitä tulee toimittaa täysistuntoäänestys jo toukokuussa. Ja kovasti odotan jo yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja haluan mielelläni kuulla teiltä täydentäviä ehdotuksia ja ajatuksia. Olen ottanut joitain äh, Lambert van Nistelroin ajatuksia artiklan 16. Niistähän olemme sopineet hänen mietinnössään aikoinaan jo ryhmärajat ylittäen. Ja vaikka meillä varmaan joistain asioista onkin erilaisia kantoja, toivoisin, että tässä ei lähdettäisi kuitenkaan tekstiä vesittämään tarkistusten kautta, siis liiallisten tarkistusten kautta. Meillä on nimittäin aikamoinen taistelu tässä edessämme ja tätä taistelua ei tule käydä Euroopan parlamentissa, vaan meidän on oltava yhtenä ryhmänä puolustamassa aluepolitiikkaa, sen tulevaisuutta ja erityisesti koheesiopolitiikkaa sen tulevaisuutta. Minä haluan käyttäjäystävällistä, yksinkertaista, joustavaa, tulevaisuuteen katsovaa kohesiopolitiikkaa, joka tarjoaa eurooppalaista lisäarvoa. Tavoitteeni on tässä nyt kirjoittaa mietintö, joka on tiivis, selkokielinen, niin että voimme täällä valiokunnassa ja parlamentissa tätä taistelua käydä yhdessä. Kiitos paljon. Kiitos Westfall. Aloitamme. Varjosittelijästä Hepman on ensimmäinen. I'm sorry. Kiitoksia puheenjohtaja. Mm, niin, hyvät naiset ja herrat, aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Erinomaista lukemista. Ja täytyy sanoa, että voin kyllä allekirjoittaa suuren enemmistön siitä, mitä tässä on kirjoitettuna. Minulla on muutama kommentti, mutta mm, aivan ähm, lähtökohtaisesti kompromissiperusta on hyvin vankka. Ähm, kun me keskustelimme kohesiopolitiikasta 2020 jälkeen, ähm, minulla jäi sellainen vaikutelma, että meidän on sanottava, että se on kaikista tärkein investointipolitiikan alue ja se täytyy säilyttää, sitä pitää jatkaa EU-ssa. Ja käsittääkseni tätä on nyt kyseenalaistettu ja se on valtava virhe Euroopan unionissa. Usein puhumme siitä, että pitäisi edistää kohesiopolitiikkaa ja haluamme siitä näkyvämpää. Olemme hämmästyneitä siitä, että kansalaiset eivät ole riittävän tietoisia kohesiopolitiikan tuloksista. Mutta se kyllä hämmästyttää minua. Miten ihmiset olisivat tyytyväisiä tähän politiikan alaan, jos me itse omissa keskusteluissamme, me kyseenalaistamme koko kohesiopolitiikan. Minusta vaikuttaa siltä, että meidän pitää vakuuttaa toisemme ensin siitä, että tämä on kaikista tärkein politiikan ala, jota viedään EU-ssa eteenpäin. Aivan kuten esittelijäkin, olen samaa mieltä, että nyt tarvitaan riittävästi resursseja 2020 jälkeen. Brexit ei voi olla tässä mikään tekosyy. Ja nämä tuki- tai säästötoimet, budjettitoimet eivät saa olla tekosyynä siinä, että äh, lähdetään tätä politiikan alaa kutistamaan. Jos nyt haluamme edistää Euroopan unionin imagoa kansalaisten keskuudessa, niin meidän on ehdottomasti puhallettava yhteen hiileen ja onnistua Siinä pitää myös onnistua. Ja jos siinä onnistumme, meidän ei tarvitse enää kohesiopolitiikkaa edistää. Ja kaikki tietävät, että yksinkertaistaminen on tärkeää. Esittelijäkin on siitä puhunut. Tuen saajat mm, joutuvat koko ajan kärsimään byrokraattisista säännöistä, ylimääräisestä byrokratiasta, jotta heidän pitää kestää, jotta saavat äh, tarvittavat varat. Me tarvitsemme lisää luottamusta eh, myös tuensaajille joka tasolla. Minulla itselläni on unelma ja unelmani on sellainen, että ihmiset, jotka näitä ehtoja ja sääntöjä eh, rakentavat koheesiopolitiikkaan, istuisivat kerrankin toisella puolella pöytää – niin, että he rakentaisivat näitä hankkeita ja yrittäisivät niitä täytäntöönpanna ja hakisivat rahaa ja sitten heihin kohdistettaisiin valvontaa. Ehkä he sitten miettisivät uudelleen tätä työtä, jota tekevät tällä hetkellä. Sitten synergia, se on toinen asia, jonka mainitsisin. Synergia on oltava eri ohjelmien välillä Horisontti 2020 ja e, esirahasto, Jos synergia on todellista, niin kohesiopolitiikan tuloksistakin tulee näkyvämpiä. Ja kolmanneksi vielä joustavuus. E, on aivan itsestään selvää mielestäni, että meidän täytyy saada aikaan suunnitelma ja suunnitella pitääkin hyvin, mihin halutaan käyttää varat. Mutta tässä vaiheessa muutokset e, tosielämässä ovat sellaisia, että meidän pitää saada aikaan joustavuutta näihin välineisiin, koska todellisuus menee helposti edelle. Meidän pitää olla joustavia, jotta voimme ottaa huomioon muutokset. En nyt lähde mihinkään yksityiskohtiin, koska esittelijä jo puhui melko pitkään, mutta kumppanuusperiaate on tärkeää ja määrärahat, joita myönnetään, joita ei tarvitse maksaa takaisin, ne ovat myös tärkeää, että me voisimme ottaa käyttöön sekä järjestelmän niin, että meillä olisi rahoitusta, mutta niiden lisäksi myös lainoja ja jos on tilanne, että projekti on viety hyvin läpi, niin voidaan peruuttaa ehkäpä korot tai sitten annetaan osa lainasta anteeksi. Tällä tavoin olisi valtava kannustin siihen, että hankkeet hoidetaan loppuun asti hyvin. Sillä tavoin meillä olisi enemmän tuensaajia näissä hankkeissa, jos tällä tavoin toimittaisiin. Ja kaikista tärkein asia minulle on se, että jos halutaan nämä asiat toimimaan, me kaikki ja meidän seuraajamme ei enää tarvitse keskustella uudestaan siitä, minkä tähden budjetti ei vastaa tarkoitustaan tai sitten täytyy miettiä uudestaan, minkä takia näitä viiveitä tulee. Meidän pitää tehdä nämä muutokset nyt ja asiat pitää, kaikkien ohjelmien pitää alkaa samaan aikaan ja ajoituksen pitää olla oikeaa, mutta tässä meidän pitää toimia jo etukäteen. Meidän pitää saada hienosäädöt kuntoon ajoissa. Ehkä tässä hiukan provosoin, mutta ehkä nyt meidän olisi aika ei pelkästään osoittaa kohesiopolitiikan tuloksia, vaan pitäisi myös näyttää kansalaisille, mit, millainen todellisuus olisi heidän ympärillään, jos he eivät voisi käyttää kohesiopolitiikan mahdollisuuksia. Voisimme osoittaa heille, millaiset nämä yhteisöt olisivat ilman kohesiopolitiikan tukea. Voisimme näyttää heille, että ilman näitä kymmeniä tuhansia hankkeita, miten paljon vähemmän työpaikkoja olisi, teitä ja elämänlaatu olisi huonompi. Kiitos varjoesittelijä Poreba. Szanowni Państwo, no cóż, po tym... Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, nyt niin esittelin puheenvuoron ja kollegan puheenvuoron. Minun on sanottava, että he sanovat käytännössä katson kaiken, mitä minä halusin sanoa. He nostivat esiin jo kaikki ehdotukset, joita minulla oli. Olen täysin yhtä mieltä esittelijän ja edellisen puhujan kanssa. Tietenkin kohesiopolitiikkaa on jatkettava, se on politiikan ala, jota kenenkään ei tulisi vastustaa. Toki tätä tulee uudistaa ja tarvitaan joustavuutta. Eräs asia, jonka Hetman mainitsi, on erittäin tärkeä. Se on tärkeä minulle ja koko ESR-ryhmälle. Kyse on synergiasta siitä, että rakenne, rahastojen ja esirin välillä – on synergiaa. tämän asia, jota meidän pitäisi työstää. Ja tätä synergiatarvetta tulisi myös tässä mietinnössä korostaa. Esitämme toki tarkistuksia ja ne nimenomaan menevät tähän suuntaan, jonka juuri mainitsin. Haluamme nostaa esiin jatkuvuuden ja kohesiopolitiikan vahvistamisen tärkeyden. En toista kaikkia niitä argumentteja kohesiopolitiikan puolesta, jota esittelijä tai EPP-kollega toi esiin. Meidän ryhmä tulee olemaan rakentava. Me tuemme tätä mietintöä ja toivon, että tämä meidän työ kantaa hedelmää. Kiitos, seuraava esittelevä Van Miltenburg. Well. Kiitos, puheenjohtaja. Ehkäpä ennen kuin tässä otetaan kaikki palikat äh, ja aletaan rakentaa rakennelmaa, niin tarvitaan kunnon perusteet, kunnon perusta Halutaanko jotain ihan uutta vai perustetaanko tulevaisuuden kohesiopolitiikka vanhalle pohjalle vai halutaanko tehdä jotain muutoksia? Tätä varmaan esittelijä ehdottaa, eli myös vuoden 2020 jälkeen tulisi säilyttää kohesiopolitiikan nämä pohja, mutta tietenkin tarvitaan parannuksia muun muassa valvontaan tässä tuen esittelijää. Katson, että kaikkiin eri rahastoihin tarvittaisiin samat harmonisoinnit säännöt. E, tämä ehdotus joustavuudesta saa myös tukeni. Komissiohan ehdotti sitä omnibusehdotuksessaan. Tämän tyyppistä joustavuutta tarvitaan vaikkapa pakolaiskriisin mukanaan tuomiin haasteisiin ja niiden päihittämiseen. Olen Westfalin kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitaan johdonmukaista, yhdenmukaista lähestymistapahtumaa. Ähm, muistellaanpa nyt vaikka 2020 lainsäädäntöpakettia. Kuitenkin mietinnössä on yksi tärkeä äh, kysymys joustavuudesta, kysymys, johon laittaisin kyllä vielä kysymysmerkin, eli se, että meillä olisi odottamattomia tapahtumia varten varaus ja mahdollisuus uudelleenohjelmointiin. Niin kuin tiedämme, uudelleenohjelmointiin tulisi turvautua vain poikkeuksellisissa olosuhteissa ja sen täytyy olla hyvin tasapainoista. Se saattaa nimittäin muuten johtaa monivuotisen rahoitusstrategian häiriöihin ja Mietinkin, että missä olosuhteissa ehdottamaanne varausta voitaisiin sitten käyttää. Oletan, että se kuitenkin edelleen sidottaisiin ja nivottaisiin temaattisiin tavoitteisiin. Mutta entäpä jos alueet eivät käytä tätä varausta, ajoissa, mitä näille varoille sitten tapahtuu. Toinen juttu, makrotalouden ehdollisuus. Minä ehdottomasti kannatan makrotaloudellista ehdollisuutta, koska minun mielestäni se tukee vakaata finanssi- ja talouspolitiikkaa ja vähentää mahdollisuutta käyttää kohesiovaroja ja muita varoja tavalla, joka ei ole vastuullinen. Vahvempi taloudellinen hallinto ja poliittinen koordinaatio jäsenvaltioiden välillä mielestäni vaatii myös keskittymistä eurooppalaiseen ohjausjaksoon, koska se liittyy laajemmin makrotalouteen, makrotalouspolitiikkaan. Koko tämä ohjausjakson koordinointipoliisi voisi mielestäni ähm, joutua vaaranalaiseksi ehdotuksen kautta. Kaiken kaikkiaan äh, sitten tärkeä kysymys myös äh, väestökehitys, se on tärkeä haaste ja eri rahastot voivat olla käytössä siinäkin, mutta ei kaikesta voi huolehtia vain rahoitusta lisäämällä. Demografinen haaste täytyy ö, mielestäni hoitaa käyttämällä eri rahastoja erittäin viisaalla tavalla, esimerkiksi aivovuotoa ennaltaehkäisemällä ja tukemalla pk-yrityksiä ja investoimalla työpaikkojen luomiseen, koska tämä estää sitten ihmisiä lähtemästä pakosalle alueeltaan. ja Sitten vielä alueiden välinen yhteistyö Euroopan tasolla. Ehm, Interregehdotushan kattaa sen ja tällä hetkellä yhteistyötä tekevät ehm, alueet, vaikkapa Venkart eh, aloitteen puitteissa, eivät voi tähän eh, Interregiin nivoa eh, hankkeitaan, esimerkiksi tällaisia esittelyhankkeita, voivat ainoastaan vaihtaa tietoa interrekkeen sen puitteissa. Ja minun mielestäni investointien tukemiseksi täytyisi lisätä rahoitusta alueelliselle yhteistyölle ja ehkäpä myös avata mahdollisuus interrekkeen puitteissa tulevaisuudessa myös suorille investoineille alueille. Haluan kiittää esittelijää tästä luonnoksesta ja toivon, että yhdessä esittelijän varjoesittelijöiden kanssa voimme saada aikaan tekstin, joka on vieläkin kunnianhimoisempi, sillä mehän tarvitsemme myös kunnianhimoa, jotta voimme edistää kohesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Damatta. Seuraava varjoesittely, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Grazie Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta kohesiopolitiikka 2020 jälkeen. Meidän valiokuntamme pitää, pitää alkaa jo miettiä näitä tärkeitä päätöksiä. Ensinnäkin perustamissopimuksen periaatteet kohesio ja solidaarisuus, yhteisvastuu, siinä tarvitaan todellisia uudistuksia, konkreettisia askeleita. Nyt meidän pitäisi varmistua myös siitä, että ei sivuuteta sitä, että rakennetaan yhteyksiä kansalaisten ja EUn välille. Me olemme historiallisessa vaiheessa nyt ja nyt on siirryttävä puheista tekoihin. Me olemme saaneet kuulla paljon jo viime vuosina siitä, että tarvitaan taustaa uusille säädöksille. Me olemme täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että vastustetaan makrotaloudellista ehdollisuutta. Tässä pitää katsoa, että nämä menettelyt ovat samansuuntaisia ja nyt täytyy löytää aivan oikeat sanamuodot. Ei pitäisi vesittää näitä ehdotuksia, joita on tässä regivaliokunnan pitää antaa selkeä viesti, jotta päästään seuraaviin vaiheeseen. Seitsemässä pyydetään, että mahdollisuus uudelleen ohjelmointiin pitää varmistua siitä, että varat saavuttavat ne tarpeet, joita on eri alueilla. Nyt sitten nämä äh, kesän ja syksyn tapahtumat, joita on nähty, varsinkin nämä äh, luonnonkatastrofit, äh, ollaan nähty, että ohjelmoinnista pitää tulla joustavampaa. Se on olennaista, jotta operatiiviset ohjelmat voivat toimia tehokkaasti. Ja sitten indikaattorit kohta 15 meidän mielestämme tässä on äh, muitakin äh, indikaattoreita äh, kuin BKT. Mikä menetelmä ei tietenkään täydellinen ole, mutta meidän pitäisi kyllä yrittää mitata paremmin kriteereitä, koska yhteiskunnalla on tietyt tarpeet ja tavoitteet, terveydenhuollon saatavuus, turvallisuus, meillä pitää olla pitkän aikavälin hyvinvointia tarjottavana kansalaisille. Olen tyytyväinen, kun näen, että tässä ollaan rahoitusvälineiden suhteen varovaisia. Tässä on puhuttu paljon esiristä ja omnibus, omnibusin vaarasta. Saattaa olla, että siirretään kaikenlaista rahoitusta – Junckerin suunnitelmaan. Nyt olisi tärkeää saada aikaan synergiaa ja valitettavasti Dombrovskisin uudistus ei mene samaan suuntaan. Meidän pitäisi tosiaankin nyt varmistua siitä, että että e, neuvosto, e, komissio eivät lähde tälle tielle. Lopuksi vielä e, yhteisrahoitus rakennerahastojen kautta pitäisi jatkua ja kansalaiset odottavat tällaista toimintaa 2020 jälkeen jälleen kerran ei pitäisi sivuuttaa tätä valiokuntaa. Kiitos. Thank you very much. I have... Kiitos. Puhujalistalla on vielä kolme nimeä. Onko muita? Van Nistelrooy ja Maukova Vanja Pavlic. Kaikki nimet lisätään puhujalistalle. Ja jatkamme Mladicilla. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä. Haluan kiittää tästä mietinnön esittelemisestä. On hyvä, että me kaikki olemme yhtä mieltä, että tämä on tärkeä peruspolitiikka koko Euroopan tulevaisuuden kannalta. Me haluamme rakentaa Euroopasta maailmanlaajuisen johtajan, joka on vahva ja innovatiivinen, mutta meidän on pidettävä mielessä, että Eurooppa on yhtä vahva kuin mitä heikoin jäsenvaltio on. Siksi kohesiopolitiikka onkin niin tärkeää. Kyse on solidaarisuudesta, investoinneista, kasvusta, työpaikkojen luomisesta, älykkäästä ja inklusiivisesta kasvusta. Kohesiopolitiikan tulevaisuus ei ole mikään helppo asia, tämän minä haluan tuoda esiin. Kyseessä on politiikka, jota tulisi koordinoida niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti. Sitä tulisi koordinoida jäsenvaltiotasolla ja EU-tasolla. Minä olen sitä mieltä, että meillä on ongelmia tämän hyvän koordinaation suhteen kohesiopolitiikassa. Ongelmia on niin jäsenvaltioissa kuin komissiossa. Tässä puhutaan eri asioita kuin mitä politiikka on. Sen tulisi kuitenkin vahvasti liittyä kaikkeen. Kyse on työmarkkinoista, työpaikoista, liiketoimintaympäristöistä, energia, liikenne, ympäristö, koulutus, tiede, kaikki liittyvät kohesiopolitiikan ja komissiossa usein nähdään, että eri pääosastot eivät kovinkaan ansiokkaasti koordinoi keskenään. Nämä eivät aluekehityspääosaston kanssa koordinoi. Ja lisäksi jäsenvaltioissa ministerit, jotka ovat vastuussa aluepolitiikasta, aluekehityspolitiikan täytäntöönpanosta, niin ne myös toimivat erillään ikään kuin rinnakkaisissa maailmoissa verrattuna sitten näihin muihin ministeriöihin. Tämä koordinaation puute johtaa myös heikkoon heikkoon täytäntöönpanoon, heikkoihin tuloksiin ja täytäntöönpanon viivästyksiin. Meidän tulisi löytää keino työskennellä yhdessä, koska kohesiopolitiikassa on kyse yhteistyöstä ja koordinaatiosta. Ja mikäli näiden suhteen ammutaan hutiin, niin sitten tässä ei voida saada kunnon tuloksia, eikä kohesi kohesiopolitiikka tule täytäntöönpannuksi. Joten mielestäni meidän olisi työskenneltävä, jotta tämä horisontaalinen koordinointi on sujuvampaa. Tämä vertikaalinen koordinointi tekee tästä vielä monimutkaisemman aiheen. Nimittäin kaikki alueet, kaikki alueviranomaiset, tieteentekijät, yrittäjät, nuoriso, kaikki yhteiskunnan osat on otettava mukaan tähän politiikkaan, mikäli halutaan, että kohesiopolitiikka kantaa hedelmää. Koska nämä toimijat loppujen lopuksi johtavat näitä hankkeita ja näillä tahoilla on vastuu täytäntöönpanosta. Näin ollen minä olen sitä mieltä, että tämän tyyppinen viesti tulisi selkeästi tuoda esiin tässä mietinnössä. Toinen asia, joka haluan nostaa esiin, on se, että työskennellään rinnakkain 2017 ja 2018, nimittäin Euroopan parlamentin ja komission tasolla, mutta myös jäsenvaltiotasolla. Meidän tulisi toimia samansuuntaisesti 2014-2020 täytäntöönpanon suhteen siten, että parannetaan valmiuksia, luodaan kunnon putket näille hankeputket. Meidän tulisi pyrkiä saamaan 2014-2020 kaudelle hyvät tulokset. Toisaalta saman aikaan meidän on työskenneltävä asetusten ja lainsäädäntöjen kannalta, jotka koskevat tulevaisuutta. Operatiiviset hank hankkeet vuonna 2020, niiden valmistelu ei voi alkaa vuonna 2019. Tästä on otettava opiksi näiden aiempien ohjelmakausien perusteella. Meidän on suunniteltava näitä tulevia ohjelmia ja täytäntöönpanon on alettava välittömästi vuonna 2020, ei 2021. Kiitos. Nilsson, pysy puheenvuoro. Kiitos. Ensinnäkin toteaisin, että esittelijä on mielestäni esitellyt meille hyvin vakaan, pohjaltaan vakaan asiakirjan, jonka pohjalta voimme käydä yhteistä keskustelua. Ja tietenkin nyt voimme mahdollisesti joiltain osin asiakirjaa pyrkiä vielä parantamaan, mutta kyllä se on perusteeltaan hyvin vankka. Kolme seikkaa, joita mietin. Mietin, että voitaisiinko niitä vielä muuttaa tai parantaa. Ensinnäkin yksinkertaistaminen. Tietenkin meidän täytyy esittää komissiolle yksinkertaistamisvaatimuksia vaatimuksia aloilla, joilla yksinkertaistaminen on mahdollista, mutta olisi erittäin hyvä, jos tekisimme vieläkin selvemmäksi, mikä on jäsenvaltioiden vastuu. Ruotsin alueet ovat analysoineet tilannetta ja analyysi osoittaa, kun alueet ovat valitelleet byrokratiaa ja hankaluutta, niin analyysi on osoittanut, että ei se komissio sitä byrokratiaa luo, vaan jäsenvaltion viranomaiset. Ja tähän täytyy saada aikaan muutos niin, että jäsenvaltiot myös kantavat vastuuta rationaalisesta toiminnasta ja yksinkertaistamisesta. Tässä voitaisiin mielestäni toimia entistä selkeämmin. Toinen juttu ovat sitten rahoitusvälineet Kaikilla alueilla tarvitaan mielestäni sellainen äh, luottojärjestelmä, luototusjärjestelmä, joka luo kasvua siis niin äh, yrityksissä kuin suuremmissakin yhteyksissä. Ja jos Euroopan unionin äh, talousarvio sisältää rahoitusvälineitä, niin meillä täytyy olla ikään kuin alihankkijoita jäsenvaltioissa ja niiden alueilla. Ja ajattelen tässä että erityisen suuri tarve on kaikkein pienimpien yritysten mikro, lainoille, vaikkapa osuuskunnat, joita perustetaan maaseudulla ja niin edelleen. Siellä tarvitaan toimivia rahoitusvälineitä ja tämä on kyllä tärkeää osa alueellista kasvua alueilla, niin että on äh, tällaista rahoitusta tarjolla. Tätä ei saa unohtaa. Ja kolmas asia on sitten se, että voimme kyllä tehdä hyvin, hyvin selväksi sen, että eh, miten eri eh, rahastoja rahoitetaan. Meillähän on ollut suuria hankaluuksia yhdistää vaikkapa eh, maaseuturahastoa ja aluerahastoja. Näiden yhdistäminen on hyvin hankalaa, vaikka, vaikka siellä kentällä yritys onkin kova. Kyllä tämä tietenkin liittyy myös jäsenvaltioiden toimintaan, mutta paljon enemmän voitaisiin tehdä. Uskon, että meillä on tässä kyllä pohja erittäin hyvälle mietinnölle ja teemme sitä tietenkin yhteistyössä. Kiitos. Thank you. The next... Kiitos. Seuraava puhuja, Van Nistelrooy. Thank you very much <clears throat> um, for the... Kiitoksia kovasti. Tämä luonnos ja tämä keskustelu. Kiitos niistä. Me olemme valmistelleet tätä työtä kahden ja puolen vuoden ajan niin, että me olemme keskustelleet jo tärkeimmistä asioista ja sille pohjalle voidaan rakentaa. Meillä on tämä vauhdikas mietintö. Tällä tavoinhan tämä kovalla vauhdilla tapahtuu. Kohesiofoorumi kesäkuussa näin asia hoidetaan. Olen tyytyväinen että esittelijä otti nämä seikat huomioon, jotka esitettiin jo aikaisemmin. Aivan kuten kaksi edellistäkin kollegaa, ottaisin esiin vielä sen, että meillähän on tämä asiakirja, kohesiopolitiikan tulevaisuus, tämä politiikan ala jatkuminen Euroopassa ja niin kuin Romalityt sanoi, jos näitä katsotaan näitä esitettyjä skenaarioita, komission esittämiä skenaarioita valkoisessa kirjassaan, tästä on vain yksi johtopäätös vedettävänä. Tarvitaan paikallista ja aluetasoa, kumppanuutta Eurooppa-hankkeessa myös, mutta kyse No, kun minä kuunsin Euro- kuulin Euroopan komission varapuheenjohtajaa eilen, minun mielestäni he ovat kaikki siellä ohjaamossa, mutta miss, minne voidaan laskeutua? Se vielä puuttuu. Jos on usean nopeuden Eurooppa, niin ehkä näin tapahtuu, mutta jos antaa kansalaisille tai yrittäjille tai alueille, kouluille, Euroopan kansalaisille mahdollisuuden osallistua hankkeisiin, ainut mahdollisuus on antaa sitten mahdollisuuksia, missä tahansa asuu. Eikö se ole siitä, että voittajat vain saavat jotakin. Kohesiohan on Euroopan unionin tavoite, se ei ole ohjelma, se on tavoite. Täytyy muistaa, että poliittisessa keskustelussa tehdään töitä tavoitteen eteen ta- talouspolitiikan avulla ja tämä ei kuitenkaan mene perille kansalaisille. Ihmiset sanovat, että pankit tekivät virheet ja nyt meidän pitää niistä maksaa. Eli tästä kyllä puuttuu jokin palikka. Eli ihmiset ovat tuolla ohjaamossa ja sitten osa on äänestämässä ruohonjuuritasolla. Tässä on valtavat erot. On nuorisoa, joka on lähtenyt töihin Saksaan – tai Alankomaihin. Tätä pitää miettiä konkreettisesti. Mikä on hyöty tästä? Jotkut kasvavat ja saavat nuoria voimia ja sitten muissa maissa on vanhentuva väestö. Ei ole vaihtoehtoa. Vaihtoehto olisi se, että huomioidaan mahdollisuuksia aluepolitiikassa – Kyse on meidän rahastoistamme, mutta myös kakkospilarista, eli maatalousrahastoista, yhteen maatalouspolitiikka. Ensimmäinen, ensimmäiseen pilariin sitten maanviljelijöille annettaisiin tällaisia lisävaroja niin, että saadaan aikaan energia alan, matkailualan hankkeita, jotka ovat horisontaalisia meidän täytyy viedä keskustelumme sille tasolle, mitä on ohjaamossa. Meillähän on erinomainen auto tässä, mutta pyörät vaan puuttuvat ja siitä, niitä kyllä tarvitaan, jos halutaan vauhtia. Eli tämä on tällainen viestintämantra. Meidän pitää ehkä hiukan sitä vahvistaa. Teemme kovasti töitä kehitysvaliokunnassa, mutta meidän pitää päästä ohjaamoon sanomaan, että katsotaan nyt mihin mennään. Tehän elätte eh, simulaattorissa vain. Me elämme tosi todellisuudessa. Ja viime viikonloppuna esimerkiksi Aachenissa, Saksassa, Frankfurtissa, eh, me olemme olleet paikalla Berliinissä – nuoriso ja kaikenikäiset ovat siellä. Siellä kannattaa mennä kadulle ja sanoa, että me haluamme jatkaa Eurooppa-hanketta, olivat ongelmat mitä tahansa. Ja tämän tyyppisessä keskustelussa meidän täytyy olla samoilla linjoilla ja käyttää mahdollisuuksia. Ja sitten äh, kun täysistuntoon mennään, niin äh, tämä on vastaus valkoiseen kirjaan, eikä siihen kannata sanoa vastaan, koska näin on yritämme tulla kuulluksi ja nähdöksi. Ja sitten toinen seikka liikkuu, li, liittyy taloudelliseen ehdollisuuteen. Olen samaa mieltä siinä, että ei voi piilottaa päätänsä ja sanoa, että kulutetaan vaan. Ja kyse on myös kunnon ehdoista ja koordinoinnista. kunnon koordinoinnista hallinnoinnin kanssa. Ja tätä ei välttämättä mainitse kyllä nyt esittelijä täällä. Meidän täytyy löytää oma tiemme, mutta meidän pitäisi siis tosiaankin nähdä, mitä voidaan tehdä näiden, näiden käytäntöjen suhteen. Niin paljon kokemusta ei ole, elpäin Portugalista esimerkiksi. Ja sitten tässä jo mainittiin, että meidän täytyy vaikuttaa hyvin vahvoilta. Kuvitelkaa nyt, että käseessä on 21 miljardia. Sellaista ei ole aikaisemmin tapahtunut koko EUn historiassa. Emmekä me siitä puhu. Nyt miten hoidamme asian, jos emme puhu tuloksista nyt? Minun mielestäni meidän pitää puuttua aikaisemmin asioihin kuin 2018. Näitä varoja pitää käyttää alueilla. Nyt on jo prosessoitu nämä ohjelmat, mutta minkä tähden nämä ei anneta määrärahoja nyt pitää tässä dogmat äh, avata. Me, meidän pitää palkintaa niitä, jotka ovat hyvin suoriutuneet. Ja sitten lopuksi tietenkin näitä tarkistuksia tulee ja niitä työstetään. Minä ää, äh, pyytäisin vahvasti sitä, että jos äh, puhutaan synergiasta, niin sehän on tietysti hieno juttu, ää, ESIF ja ää, muut mutta jos puhutaan sisällöstä ja yhteyksistä eri osioiden välillä, eri alueet ja Euroopan monimuotoisuus, älykäs erikoistuminen on sellaista, että me näemme, miten nämä tietyt tahot jo menevät eteenpäin ja näin sanottiinkin täällä jo, että tarvitaan hyvin vahvasti kiihdytystä myös määrällisesti alueellisessa yhteistyössä ja haluaisin, että mm, mietitään voisiko kyse olla myös interpohjaisista toimista. Ehkä tarvitsemme lisää vielä ohjausta Euroopan komissiosta että voidaan kirjautua tällaisiin ohjelmiin, lähteä niihin mukaan. Ja tämä yhteistyöosio on pilotti ja kaksi, tällaisia pilotteja tarvitaan. Ne ovat vahvoja esimerkkejä yhteisille aloitteille, joissa alueet ja teollisuus ovat siellä mukana. Minä itse olin näissä jo esittelijänä pari vuotta sitten ja Ruotsissa, Bulgariassa, Romaniassa on alueita, joissa on täydet mahdollisuudet biopohjaisessa toiminnassa. Me tarvitsemme esimerkkejä niin, että voidaan tosiaan antaa uutta pontta Euroopan kohesiohankkeille. Ja niin kuin Mildenberg sanoi, tässä on nyt lähdetty teollis, teollisen kauden jälkeiselle ajalle ja puhumme tässä uudelleen suuntautumisesta, uudelleen rakentamisesta, strukturoimisesta. Wagner on tehnyt tästä muistaakseni jo mietinnönkin, mutta nyt meidän täytyy puhua teollisuus 4.0 se on hyvin digitaalinen ja siinä on eri toiminnot yhdistetty toisiinsa. Ja esimerkiksi autoteollisuus, niitä kehitetään, sitä kehitetään eri alueilla EU-ssa. Ja jos haluaa tehdä toisessa Euroopan osassa työtä, niin että siinä on tosiaankin jo aloitteita, niin kuin herra Miltenborg sanoi. Tässä on puutteellinen investointipolitiikka. Nyt tässä ei ole mitään suurta riskiä, niin ei voida mennä suoraan esirin. Tämä on väliinputoa ja, ja saattaa olla, että mietitään pilottia tämän osalta tänä vuonna tai sitten laadimme tarkistuksen niin, että siitä tulisi konkreettinen. Saattaisi olla hyvä idea. Kiitos. Malkova. Kiitos. Malkova. No Kiitoksia, puheenjohtaja. Oikeastaan tässä kollegat ovat jo sanoneetkin hyvin paljon siitä, mitä minulla oli mielessäni. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle. Tämä teksti on todella ajankohtainen. Kohesion vastustajat ovat lähteneet liikkeelle ja ne meistä, jotka olemme täällä olleet jäseninä jo joku sen vuoden ajan, äh, voimme todeta, että aina kun äh, valmistellaan äh, monivuotista rahoituskehystä tai aina seitsemänvuotisen ohjelmakauden jälkeen tai uutta valmisteltaessa joutuu vakuuttamaan taho, eri tahoja kohesiopolitiikan tarpeellisuudesta ja siitä, että alueet, jotka ovat alle 75 prosentissa keskimääräistä PKT, tarvitsevat erityistä tukea. Ja kun monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty, niin kohesion ystävät Bratislavassa 4-15 jäsenvaltiota tuolloin tapasivat. Myös Martin Schulz oli mukana pelastamassa kohesio politiikkaa juuri budjetissa. Ja nyt sitten jälleen tänään kuulee kohesiopolitiikan vastaisia perusteluja. Ja täytyy kyllä sanoa, että nämä perustelut hyvin usein ovat toki perusteltujakin. Ja oikeastaan kun komission jäsen oli täällä viimeksi, hän ei vastannut kysymykseen, eikä ole vastannut tähän päivään mennessä. Halusin nimittäin tuolloin kysyä, että kun ajatellaan seitsemänvuotista ohjelmaa kautta, niin on maita, jotka ovat tässä ajassa onnistuneet äh, käyttämään vain kolme prosenttia niille myönnetyistä kohesiovaroista. Ja tiedän, että äh, syyt ovat äh, pitkälti myös jäsenvaltioissa, niin kuin edustaja Malecitskin totesi, mutta älkäämme nyt sitten ihmetelkö, että omnibusehdotuksessa ehdotuksessa tehdään ehdotuksia mm, varojen, määrärahojen siirroista. Eilen keskustelin budjettivaliokunnan esittelijän kanssa ja hän pyrki vakuuttamaan minut siitä, että varat eivät suinkaan katoa mihinkään, vaan pysyvät jäsenvaltioissa. Miten varmistetaan se, että sijoittajat investoivat myös heikoimmille alueille? Tämä todennäköisyys on kyllä aika tarkkaan nolla. Meidän täytyy panostaa kohesiopolitiikkaa myös jatkossa ja toivon, että komission edustajat ovat täällä paikalla ja kirjaavat huomiomme ylös ja välittävät viestiä eteenpäin. Tämän lisäksi haluaisin tässä kyllä nyt haastaa neuvoston puheenjohtajavaltion, että pyrittäisiin saamaan aikaan päätelmät siitä, miten kohesiopolitiikkaa tulevaisuudessa voitaisiin vahvistaa. Useinhan asiasta puhutaan, mutta ei se johda mihinkään. Ja pelkään, että komissio Junckerin suunnitelmassa on pikemminkin kallellaan toiseen suuntaan. Onko meillä tässä nyt vielä aikaa? Nyt täytyy esittää kysymyksiä, liputtaa tämän asian puolesta. Voisin puhua omastakin maastani sen esimerkeistä, mutta kyllä todella täytyy nyt soittaa hälytyskelloja ja itse asiassa tämän varoituksen täytyisikin tulla komissiolta. Syrjäisimmät alueet ovat vaikeassa tilanteessa. Yhtäkkiä. Kiitos, Jo. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää Westfalia hänen tekemästä työstä. Tämä on erittäin tärkeä mietintö valiokunnallemme ja tärkeä niiden aiheiden kannalta, joita käsittelemme myöhemmin. Minä olen yhtä mieltä monien näkemysten kanssa, joita täällä on esitetty, muun muassa yksinkertaistaminen, rahoitusvälineet, tai siihen, että kohesiopolitiikan tulee koskea kaikkia Euroopan alueita. Mutta minä haluaisin korostaa erästä tätä mietinnön kohtaa, ennen kaikkea kappaletta 12, kun puhutaan suhteellisuudesta ja tästä eriyttämisestä. Eräs monimutkaisuuden syy on se, että kohesiopolitiikkaa pannaan täytäntöön yhdenmukaisella tavalla, oli kyseessä maa tai alue mikä tahansa, oli kyseessä kuinka suuret varat tai mitkä hallintotapa tahansa. Joten mm, tässä olisi hyvä käsitellä tätä eriyttämistä tässä meidän työskentelyssä, mitä tulee kohesiopolitiikan tulevaisuuteen. Tämä on erittäin hyvä pohja tuleville töillemme. Thank you, Mr. Bobovic. Kiitos, Bobovic. Eh, Kiitoksia kovasti esittelijälle. Erinomainen mietintö. Siinä otetaan huomioon kaikki tärkeät lainsäädäntöalueet ja nyt on tärkeää, että valiokunta hyväksyy tämän mietinnön, koska mä, kohesiopolitiikka on meille tärkeä ja se on yksi tärkeimmistä virstanpylväistä EU:ssa. Neljän vapauden jälkeen se on sellainen elementti, joka tuo meidät EU-ksi. Se pitäisi täyttää täytäntöön panna hyvin, eikä pelkästään laatia hyvin. Tietenkin pitäisi jatkaa tärkeitä osia kohesiopolitiikasta ja meidän pitäisi rakentaa sellaiset kriteerit, jotka osoittavat jäsenmaille, mihin suuntaan pitäisi mennä. Usein syytetään kriteereitä siitä, että ne ovat esteitä, mutta ne ovat ennemminkin suunnannäyttäjiä. näyttäjiä 2007-2013 kaudella oltiin itse asiassa toiminnassa rinnan laajennuspolitiikan, laajentumispolitiikan kanssa. Nyt meillä uudet tavoitteet ovat vähän erilaiset ja olemme nähneet, että jäsenvaltioissa on ongelmia varsinkin ajatellen horisonttirahastoja ainoastaan 5 prosenttia näistä varoista on käytetty ja sitten ESIR rahastoista 95 prosenttia eh, varoista meni niin sanotuihin vanhoihin maihin. Meidän täytyy nyt rakentaa edelleen olemassa olevia mahdollisuuksia niin, että voidaan paremmin käyttää eh, rahastoja. Tärkeää on käynnistää toiminta mahdollisimman nopeasti ja ottaa jäsenvaltiot mukaan, kun laaditaan koheesiopolitiikkaa, jotta ne tietävät, mihin suuntaan mennään ja vältetään nämä, nämä tilanteet, joissa politiikka ei toimikaan. Nyt meidän pitää vahvistaa sosiaalipolitiikkaa EU-ssa ja tällä alueella meillä onkin ongelmia jäsenmaissa, joissa edelleenkin tehdään ero kaupunki- ja maaseutualueiden välillä. Ja sitten täytyy miettiä myös maahanmuuttoa kaakkoisesta, kaakkoisilta alueilta luoteeseen, joten meidän pitää miettiä myös toimintaa jäsenvaltioiden sisällä. Muussa tapauksessa eh, erot ovat vielä suuremmat. Ja ulkoisen maahanmuuton paineet, varsinkin eh, se, mitä nyt näemme jokapäiväisessä elämässämme EU-ssa. Viime viikon lopulla kävin Albaniassa ja uskoisinkin, että meidän pitäisi keskittyä kehitysapuun näille maille, joihin kohdistuvat suurimmat paineet. Kohesiojäsenvaltiot, Slovenia mukaan lukien itse tulen sieltä, me saamme kolmesta viiteen tuhatta euroa per capita tulevaisuudessa. Länsi-Balkanin maissa nämä relevantit määrät eivät ole enempää kuin 300-700 euroa tulevalla kaudella. Tämä kuilu tai ero, se tietenkin vaikuttaa kohesiopolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan EUn sisällä. Äh, tästä huolimatta me tarvitsemme vielä ähm, tekijöitä, joissa otetaan huomioon Brexitin kustannus ja pitää saada myös hakijamaille lisävaroja. Kiitos. Seuraava puhuja. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijää mietintöluonnoksesta ja olen hänen kanssaan samaa mieltä, että on kyllä korkea aika valmista, valmistella EUn 2020 jälkeisen ajan kohesiopolitiikkaa ja valmistautua uuteen ohjelmointikauteen. Ponnekkaasti tuen myös sitä, että kohesiopolitiikan tulee vähentää eroja alueellisesti ja ajaa kaikkien EU-alueiden välistä sosiaalista, taloudellista ja alueellista kohesiota. En kuitenkaan hyväksy esittelijän vastustusta makrotalouden ehdollisuudelle. Se, että kohesiopolitiikka ja makrotalouden ehdollisuus voidaan yhdistää, tuo lisäarvoa politiikalle. Ja kun puhutaan Äh, uuden aikaisen kohesiopolitiikan alueesta vuoden 2020 jälkeen, niin tulisi mielestäni entistä enemmän keskittyä EUn kilpailukyvyn vahvistamiseen ja innovaatioihin. Tästä mielestäni hiukan tekstissä puutetta. Samoin äh, älykäs erikoistuminen ja synergia horisontti 2020 toimien kanssa olisi tarpeen. Kiitos. Very much. Allow. Kiitos paljon sallinette, että minäkin osallistun tähän keskusteluun. Tämä on mielestäni nimittäin eri, yksi tärkeimmistä keskusteluista. Toki olen sitä mieltä, että regivaliokunnassa kaikki keskustelut valmistelevat meitä tähän mietintöön, joka tulee pitämään sisällään valiokuntamme kannat tulevaa kohesioformia varten – minä haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja olen yhtä mieltä tämän mietinnön viestien kanssa pääpiirteittäin. Haluaisin korostaa muutamia näkemyksiäni. Ensinnäkin olen kollegojen kanssa yhtä mieltä, jotka ovat korostaneet näiden makrotaloudellisten edullisuuksien ja kohesiopolitiikan yhteyksiä. Nimittäin minä olen sitä mieltä, että tässä ei voida erottaa rahoittaa kohesiopolitiikkaa koko makrotalouden kehittymisen prosessista. Samaan aikaan on toistettava, että nämä politiikat ovat erittäin tärkeitä alueiden ja jäsenvaltioiden kehittymisen kannalta, mutta on sanottava, että tämä on osa koko makrotalouden prosessia. Näin ollen on tärkeää, että pidetään yhteys olemassa makrotalouden kehittymisten, makrotalouden ehdollisuuksien ja kohdallisen välillä, niin se on erityisen tärkeää. Lisäksi minä tuen rahoitusvälineiden roolia. On tärkeää, että houkutellaan, vedetään puoleensa yksityisiä rahoittajia ja muita rahoituslähteitä unionissa. On tärkeää, että rahoitusvälineet otetaan mukaan tähän mietintöön. On tärkeää, että muut politiikat, rahoitukset ja välineet se mainitaan myös. Puhutaan paljon siitä, kuinka kohesipolitiikkaa voidaan tukea esirin avulla, mutta kovinkaan, ei paljon, kovinkaan paljon ei puhuttu siitä, miten YMP voi tukea kohesipolitiikkaa ja miten tärkeää näiden välineiden synergiat, näiden poliitikkojen synergiat ovat joillekin alueille. Joten minä vetoankin kollegoihin, että saataisiin aikaan parempi synergia näiden poliitikkojen välille, koska joskus on tehtävä päätös, kumpi politiikka valitaan, ja se ei oikein ole tarkoituksenmukaista. On tärkeää, että on synergiaa ja tarkoituksenmukaisuutta näissä politiikoissa. Minä en nähnyt alueellisesta yhteistyöstä mitään tässä mietinnössä. Me valmistelimme siitä mietinnön ja me korostimme siinä alueellista yhteistyötä rajat ylittävä yhteistyö, alueellinen yhteistyö, yhteistyö, josta Miltamorg puhui, niin se on eräs niistä mahdollisuuksista kehittää aluekehityspolitiikkaa. Raja-alueet tai muiden maiden alueet voivat tehdä yhteistyötä, tai eri maat voivat tehdä yhteistyötä, joilla ei siis edes ole yhteistä maarajaa. Minä tuen sitä, että älykäs erikoistuminen ja innovaatiot otetaan mukaan mietintöön. Ne on mainittava välineenä, välineenä jotka ovat jo osoittaneet arvonsa kohesiopolitiikan täytäntöönpanossa, kun ajatellaan tulevia kehityksiä. Ja päätän puheenvuoroni Westfalin mainitseman asian, nimittäin politiikan näkyvyys meidän ei tule ainoastaan puolustaa kohesiopolitiikkaa, vaan meidän tulee taistella sen puolesta, että se on helpommin ymmärrettävissä, se on näkyvämpi ja että se on lähempänä Euroopan kansalaisia. Kiitos oikein paljon. Uskon, että tämä oli erittäin tärkeä keskustelu meille. Ja komission edustaja Gilan saa puheenvuoron. Oli hyvä, voit esittää omat kommenttisi. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia mahdollisuudesta reagoida nyt tähän hyvin äh, kattavaan keskusteluun. En välttämättä itsekään voi käydä läpi kaikkia näin lyhyessä ajassa, mutta aivan aluksi sanoisin, että olemme erittäin tyytyväisiä tähän äh, asiakirjaan. Se on hyvä pohja ajatellen äh, kohesiopolitiikkaa ja 2020 jälkeen olemme tyytyväisiä, että tämä rakennus, rakennuspalikat, jotka on hyvä tie eteenpäin, rakentaa keskustelua on otettu huomioon. Ja jos nyt sopii, reagoisi muutamaan seikkaan, jotka tässä otettiin esiin puheenvuoroissa aivan aluksi yksi kaikkien meidän suosikkiaiheistamme, e, e, ja se on yksinkertaistaminen. Ehkä teitä ei yllätä se, e, herra Nielsen, että meidän täytyy katsoa myös jäsenvaltioita ja ohjelmaviranomaisia ajatellen tiettyjä tehtäviä ja näkökohtia, jotka liittyvät yksinkertaistamiseen. Me, me kuulemme, että PK-yritykset voivat hakea rahoitusta jossakin maassa niin, että täytetään viisi sivua ja jossakin maa, muussa maassa pitää täyttää 50 sivun kaavake, joten siinä on jotakin tehtävää kyllä täytäntöönpanotasolla ja varsinkin siinä, että jäsenvaltiot saadaan ja viranomaiset saadaan puhumaan keskenään jopa yli rajojen niin, että voidaan vaihtaa kokemuksia siitä, miten voidaan täytäntöönpanna kohesiopolitiikkaa. Mutta yksinkertaistamisesta eh, painottaisin vielä sitä, että meillä pitää olla realistinen lähestymistapa, eli meillä pitää olla rehellinen lähestymistapa siinä, mitä tarkoitetaan yksinkertaistamisella. Nyt on trendinä, että kun puhutaan siitä viitataan yksinkertaistamiseen ajatellen heitä itseään. Se saattaa olla, että komissio puhuu omasta puolestaan yksinkertaistamisesta tai sitten ohjelmaviranomaiset, että vähennetään tilastojen keräämistä, koska se on helpompaa heille, mutta pitäisi eh, keskittyä siihen, miten eh, saamme tästä politiikasta tehokkainta mahdollista. Eh, Van vain esimerkki. Mm, olen hänen kanssaan samaa mieltä ja silti eri mieltä kun uudelleen ohjelmoidaan, sen pitäisi olla erittäin helppoa prosessinäkökulmasta, kun on päätös, että uudelleen ohjelmoidaan. Se pitäisi pystyä tekemään hyvin nopeasti ja tehokkaasti, mutta sen ei pidä välttämättä olla helppoa siinä vaiheessa, kun päätetään. Siinä pitäisi olla avoin keskustelu eri kumppanien välillä, komission ohjelmaviranomaisen välillä, onko nyt oikea hetki uudelleen ohjelmoida ja miten asia pitäisi hoitaa. Eli tässä on prosessinäkökulma ja poliittinen näkökulma. Meillä on haasteita kohesiopolitiikassa siinä mielessä, että me olemme yli monimutkaistaneet tätä prosessia niin, että usein poliittinen ulottuvuus jää piiloon. Yksi alue, joka liittyy tähän myöskin, johon nyt reagoisin. Muutama kommentti, joka liittyy äh, alueiden väliseen yhteistyöhön ja sen, siihen rohkaisemiseen. Tästä äh, tuli muutama esimerkki. On aivan selvää, että nykyinen budjetti on riittämätön tätä ajatellen, äh, kysyntää ajatellen jossakin vaiheessa oli 90 prosentin epäonnistumisprosentti. Ja tietenkin jos ihmiset eivät innostu hakemaan, niin sitten kannustimia ei ole. Ja pitäisi myös miettiä mahdollisuutta toimia alueiden välillä. Tässä asetuksessa on varsin varsinainen teksti että alueet voivat käyttää tai ohjelmat voivat käyttää alueellista rahoitusta. Niin kuin herra Van Nisteroi sanoikin tästä, meillä oli yksi tapaus, jossa ö, otettiin neljä aluetta, jotka ö, halusivat tosiaan mahdollisuuden yhteistyöhön ja sitten kun tuli aika sille, niin kaksi niistä mainitsi tämä ja kaksi taas ei. Ö, ja sitten alueet ja ohjelmat, jotka eivät täysin hyödy tai käytä hyödykseen joustavuutta. Tämäkin saattaa olla liian monimutkaista. Ja meidän pitäisi miettiä tätä uudestaan, minkä tähden näitä mahdollisuuksia ei käytetä. Onko ma- helpotusmahdollisuuksia? Ja tämä viekin minut siihen ajatukseen, että missä nyt tällä hetkellä ollaan ja äh, myös käyttöasteeseen tässä painottaisin äh, muutamaa seikkaa, jotka tässä otettiin jo esiin. Me olemme äh, hyvin, suhtaudumme, tai tilanne on hyvin erilainen käyttöasteen osalta eri jäsenvaltioissa, jos katsotaan ohjelmatasolla. Nyt on paljon sellaisia ohjelmia, Eh, ja merkittävä määrä jäsenvaltioita, jotka ovat hyvä, hyvällä tiellä eh, niin, että ne täytäntöön panevat hyvin kohesiopolitiikkaa eh, nykyisellä kaudella. Irlanti on allokoinut yli 80 prosenttia rahoituksesta hankkeisiin jo tässä vaiheessa, ja viimeksi kuulin, että Unkari on aikoo allokoida 100 prosenttia ennen tämän vuoden loppua. Eli ohjelmatasolla tulos, tulokset hankkeissa, niistä on vain hyviä uutisia. Jos katsotaan sitten käyttöastetta EU-budjetti näkökulmasta, uutiset eivät ole niinkään hyviä ja ne koskevat hyvin monia jäsenvaltioita ja tämä on sellainen seikka, jota painotamme, kun seurantaa ohjelmien seurantaa käsitellään. Ei voida katsoa erikseen ähm, ainoastaan ähm, tuensaajia ja äh, tilannetta ruohonjuuritasolla. Täytyy huomioida se, että politiikka ei mene eteenpäin, koska äh, budjetti, budjettia ei käytetä kokonaisuudessaan ja äh, tämä on todellinen tilanne. On ohjelmia ja jäsenvaltioita, joilla on ongelmia ja me toimimme tässä hyvin tiukasti ja parlamentti voi meitä siinä tukea ja olisimme tyytyväisiäkin tähän tukeen. Ja jos nyt voin sitten palata lyhyesti mietinnön sisältöön ja näihin osioihin, joita siinä on tunnistettu. Niin kuin voitte kuvitella, komissio on aivan samaa mieltä suurelta osin näistä kommenteista, jotka liittyvät äh, varsinkin äh, kohesiopolitiikan lisäarvoon, varsinkin niin, että painotetaan kumppanuusulottuvuutta ja monitasoista horisontaalista ja vertikaalista äh, kumppaneiden mukaan tuloa tässä välttämättä tämä ei tee asioista yksinkertaisempaa. Olisi ehkä helpompaa, jos olisi yksi taho, joka allokoisi kaikki varat, mutta se ei olisi tehokas väline kohesiopolitiikalle kentällä, joten olemme tässä hyvin kiitollisia esittelijän kommenteista. Ja mitä tulee sitten rakenneulottuvuuksiin. Täällä on asioita, joista olemme samaa mieltä. Painotetaan joustavuutta, ehdollisuutta ja yksinkertaistamista, niin kuin jo mainitsinkin. Me huomioimme, sanoisinko, makrotalouspolitiikan ehdollisuuden ja sen näkökohdat. En tässä mene pidemmälle, mutta yksi asia, jota voisin tässä, tässä painottaa, sen lisäksi, mitä nyt keskusteltiin, kohesiopolitiikka voisi olla vielä tehokkaampaa siinä, että kannustetaan rakenteellisiin uudistuksiin jäsenvaltioissa. Mm, onko se hoidettavissa kannustimin tai niin, että kannustetaan, kannustetaan menemään oikeaan suuntaan avainalueilla pitkällä aikavälillä. Tässä on sellaisia näkökohtia, joita voitaisiin tarkastella vielä. Ja sitten äh, nämä ää, äh, olennaisimmat äh, alueet tunnistamme kyllä nämä esittelijän painottamat näkökohdat, älykäs erikoistuminen varsinkin. Tässä pitäisi saada aikaan tasapaino toimintapolitiikan tasolla, mutta myös ohjelmatasolla, miten saadaan aikaan riittävä keskittymisen taso niin, että katetaan riittävän moni alue. Ei tietenkään voida kattaa tai kaikkia ohjelmia ja toiminta-alueita, koska tämä rahoitus hajoaisi liian suurelle alueelle. Mutta tässä tarvitaan hyvin laajaa valikoimaa. Ja tässä pitää puhua kuitenkin myös realistisesta toiminnasta ja mahdollisuuksista jäsenvaltioissa. Ja vielä yksi alue, jota painottaisimme, miten me voimme toimia enemmän kohesiopolitiikassa niin, että painotetaan vielä teknologian teknologisia muutoksia ja globalisaatiota. Sanoisimme, että kohesiopolitiikka, sen tavoitteena on jo toimia näin, mutta muutoksen vauhti ja globalisaation vaikutukset ovat asioita, joita pitäisi tarkastella, miten voisimme paremmin sopeuttaa ja reagoida nopeammin näihin haasteisiin. Lopuksi vielä toistaisin sen, miten tärkeää on viestintä ja näkyvyys. Mistä, mistä Roy painotti tätä, on pitkään jo painottanut tätä asiaa ja komissio on tietoinen. Kyllä teemme töitä toimintasuunnitelman parissa niin, että viestintäsuunnitelma saadaan eteenpäin ja toivomme, että voimme tehdä yhteistyötä kanssanne, jotta saamme aikaan tehokkaamman kohesiopolitiikan tiedotuksen. Kiitoksia vielä kerran. Tämä on erittäin arvokas panos kokonaiskeskusteluissa ja hyvä panos, kun puhutaan kesäkuun lopussa kohesiofoorumissa. Kiitos. Much, Miss West. Kiitos, kiitos paljon. Vesta. sinä saa vielä puheenvuoron, ole hyvä. Ja vielen dank, Kiitos puheenjohtaja. Ei minunkaan tässä nyt enää pitkään tarvitse jaaritella Keskustelu osoitti, miten tärkeää tämä aihe on meille ja miten suuri huoli on tulevasta kohesiopolitiikasta, ehkäpä toisenlaisesta kohesiopolitiikasta, vaikka me tätä kyllä haluakaan. Kyllä tässä keskustelussa nyt selväksi tuli se, eh, mitä painopisteitä pidämme tärkeimpinä. Mm, ehkä voisin vielä muistuttaa, että kyse on oma-aloitteisesta mietinnöstä. On asioita, jotka eivät kerta kaikkiaan mahdu tekstiin. Ihan sanatasollahan tässä on selkeät rajoitukset. Olen hyvin kiitollinen monista ehdotuksistanne ja tehkää ihmeessä tarkistuksia, mutta ihan äh, varmaa ja selvää on se, että tietenkin, kun eri poliittisissa ryhmissä istumme eri puolueita edustamme, eh, meillä on erilaisia kantoja, mutta kyllä me päivän päätteeksi aikaan saamme kompromissin. Eh, ilmeistähän on, että tässä käynnistetään nyt keskustelua kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Ja tämä keskustelun avaus on hyvin tärkeä kun ajatellaan kahta muuta poliittista tasoa, komissiota ja jäsenvaltiota, jotka meidän on lähestulkoon pakotettava ylipäätään hyväksymään kohesiopolitiikan jatko parannetussa, muutetussa muodossaan, eikä niin, että rahaa on leikattu, vaan niin, että rahaa on entistä enemmän käytettävissä meidän täytyy käydä tätä taistelua yhdessä ja meillä täytyy olla ase tässä taistelussa. Ja siksi alkupuheenvuoroni päätteeksi vielä totesinkin, että toki odotan tarkistuksia, mutta äärimmäisen tärkeää olisi, että puolustaisimme kohesiopolitiikkaa ja sen tulevaisuutta yhtenä rintamana. Tietä tasoittain. Toki hieno säätöä tässä tarvitaan, mutta tässä tarvitaan todella Euroopan parlamentin selkeää kantaa. Nyt päätetään suurista linjoista ja todetaan, että me valiokuntana ja me Euroopan parlamenttina tulemme kynsin hampain puolustamaan kohesiopolitiikkaa kaikkea, kaikelta tältä vastustukselta. Ja mm, tosiaan nyt odotan äh, tarkistuksia. Uskon, että niitä tulee aikamoinen määrä. Ja kyllä meillä varjoesittelijöiden kanssa tulee olemaan varmasti jännittävä työ edessämme, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että lopputulos tulee olemaan hyvä mietintö, jolle kaikki voivat antaa tukensa. Kiitos paljon. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. 30. maaliskuuta on tarkistusten jättämisen takaraja ja kello 12 on tarkempi kellon aika. Siirrymme eteenpäin. Ja seuraava esityslistan kohta on Rusa Tamasicin mietintö. Teknisen avun tulevaisuuden näkymät kohesiopolitiikassa on aihe. Käymme alustavan keskustelun nyt kävimme tästä alustavan keskustelun tästä mietinnöstä marraskuussa viime vuonna. Ja nyt käsittelemme tätä mietintöluonnosta ja äänestämme huhtikuussa mietinnöstä tarkistusten takaraja kello 12 perjantai 24. maaliskuuta. Tämä siis saa puheenvuoron, jota voi esitellä mietintöluonnoksensa. Pyydän, että kollegat ovat hiljaa. Predsjednice, tehnička Kiitos puheenjohtaja. Kyse on tosiaan nyt siis teknisestä avusta, jota joko jäsenvaltiot tai komissio pyytävät. Tämä on hyvin tärkeä kohesiopolitiikan täytäntöönpanolle. Siksi onkin mukavaa, että Regi-valiokuntakin on tunnustanut asian merkityksen ja sen, että teknisen avun vahvistamiselle ja sen valvonnalle on kyllä parantamisen varaa myös. Nykyohjelmakausihan on lähinnä keskittynyt tulosten saamiseen. Minä ehdotan, että Mm, otetaan huomioon tekninen apu laajemmin, niin että kaikki pääosastot, jotka ovat tässä työssä mukana, tässä on tarkoitus yksinkertaistaa järjestelmää, eh, välttää päällekkäisyyttä ja parantaa eh, mm, yhteen toimivuutta ja synergiaa. Eh, meillähän on erilaisia välineitä, kuten itsearviointiväline sekä valvontavälineet EU rahastojen suojelemiseksi. Ja jäsenvaltioissahan on oma järjestelmänsä, jonka tarkoitus on auttaa eri tahoja, jotka varoja hallinnoivat niin inhimillisten voimavarojen suhteen kuin äh, myös äh, luottamuksen parantamiseksi, niin että tilivelvollisuus säilyy. Samoin täytyisi mm, parantaa julkisissa hankinnoissa äh, tilannetta julkisten hankintojen osalta siis kaiken kaikkiaan. Ja tekninen apu jäsenvaltiotasolla on 13,4 miljardia euroa osana eri rahastoja ja kyllä se saa aikaan muutoksen ja sen panos voidaan nähdä sitten oikeastaan vasta tulevaisuudessa, kun kaikki toimet ja kaikki uudistukset on toteutettu ja siksi onkin elintärkeää varmistaa hyvä suunnittelu, ja täytäntöönpano kaikissa vaiheissa ja meidän täytyy teknisen tuen vaikutusta valvoa niin kaikissa uudistuksissa, rakenneuudistuksissa, voimavarauudistuksissa ja niin edelleen, koska se lisää myös legitimiteettiä ja useimmissa jäsenvaltioissa teknisellä avulla voidaan esimerkiksi henkilöstökustannuksia kattaa, myös kun esirahasto on mukana, mutta eihän se tietenkään korvaa muuta rahoitusta. Ja tässä pyritään nyt strategisesti siirtymään kohti sellaisia toimia, jotka tarjoavat lisää arvoa kohesiopolitiikalle myös tiedostaminen ja tietoisuus ohjelmista ja niiden mahdollisuuksista on hyvin tärkeää. Mahdollisille edunsaajille tulee tarjota kunnollista tietoa myös teknisen tuen mahdollisuuksista. Ja minä vetoan jäsenvaltioihin, jotta raportointia eri toimista vahvistavat, toimista, joita teknisellä tuella on rahoitettu, ja myös äh, lopputuloksista. Ja tarvitaan lisää avoimuutta niin, että teknisen tuen näkyvyys äh, paranee. Ja meidän tulisi vaihtoehtona pohtia myös äh, sitä, että jäsenvaltioiden tietokantoihin olisi vapaa pääsy. 2019 konkreettiset 2014-2020 aikaansaadut ähm, hyödyt tulevat selväksi, mutta tässä täytyy tietenkin jo valmistua 2020 jälkeiseen aikaan. Erityisesti instituutioiden ja muiden tahojen teknistä kapasiteettia alueellisella paikallisella tasolla tulisi vahvistaa. Kyllähän kansallisella tasolla koulutusta ja tiedotusta – on jo vahvistettu ja parannettukin, mutta tämä tilanne ei ole vielä toivottavalla tasolla. Esimerkiksi eri koulutukset ja kurssit, joita on tarjolla, eivät ole välttämättä kysyn, vasta täysin kysyntään ja tarpeisiin. Mutta todella tässä nyt tulevaisuutta silmällä pitäen tehdään tärkeää työtä. Kiitos varjoesittelijät saavat puheenvuoron ja Pirakin puolesta puhuvan Nistelrooy. Kiitos. Puhun lyhyesti. Me tuomme esittelijän lähestymistapaa. On tärkeää, että kohesiopolitiikasta saadaan kaikki irti, mutta monia asioita voidaan kyllä tehdä paremmin. Tomasic on kyllä nostanut oikeat asiat esiin. On tärkeää, että toimitaan vastuullisesti, avoimemmin sen suhteen, miten teknistä apua käytetään. Ja on tärkeää kuulla, miksi tekninen apu on niin tärkeä. Olimme sankin yllättyneitä, kun me aluekehityksen valiokuntana me olemme keskittyneet me olemme keskustelleet siitä, että tuplataan varat, joita komissio antaa käyttöön. Ja sitten komissio ottaa 142 pois rakenneuudistusten tukiohjelmalta. Miksi näin? Koska raha ei käytetty. Puolet rahasta ei käyttämättä. Kysyn komissiolta, miksi näin on? Eikö tässä ole tarvetta näille varoille? Tässä perustettiin kauppaa ja kauppaan laitettiin paljon esineitä asioita ja kukaan ei halua niitä ostaa, kukaan haluaa niitä käyttää. Haloo, missä mennään? Niin, tässä on kyllä jotain eriskummallista. tarvitaan tämän tyyppisiä, tarvitaan tämän tyyppisiä mietintöjä. Pirakin on sitä mieltä, että tässä pitää mennä pidemmälle, syvemmälle. Tässä puhuttiin Kreikan työryhmästä. On monia asioita, jotka sujuivat ansiokkaasti, mutta tässä on vielä esteitä, joita tulee ohittaa. Ja, ja tässä on katsottava, että saataisiin hieman räätälöidymät ratkaisut kullekin maalle. Päällekkäisyyksiä on varoittava. European Investment Advisory Hub voi ottaa tässä, että uusi väline, joka me tullaan perustamaan huhtikuun täysistunnossa, koskee rakenneuudistusten tukiohjelmaa. Haluaisimme myös näissä ponnisteluissa niin meidän pitäisi pyrkiä toimimaan tuloksekkaasti. Ja nämä suoritusindikaattorit oli otettava käyttöön, jotta näitä varoja voidaan tuloksekkaasti käyttää hyväksi. Ja näitä tässä nämä Pirakin kommentit ja kysymys komissiolle. Kiitos, Gosolina. la sostengo. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä tuen aivan täysin tätä mietintöä. Minä en halua tässä lähteä kovinkaan pitkällisiin keskusteluihin. Ottaisin esiin muutaman kysymyksen ainoastaan paikallisviranomaisten rooli ensinnäkin teknisessä tuessa kun mietitään kaupunkialueiden kokemuksia, meillä on kansallisen tason, alueiden tason kokemuksia. Ehkä meidän pitäisi miettiä myös sitä, että voisimme käynnistää erityisiä välineitä ajatellen kaupunkialueita, ja tähän ei ole puututtu täysin. Ja sitten tekninen tuki sellaisena kuin me olemme sen nähneet jäsenvaltioissa, se muuttaa myös hallinnollisen toiminnan laatua. Tässä edesautetaan uuden tyyppisen kulttuurin syntymistä ähm, julkishallinnossa, varsinkin niillä alueilla, joiden on hankala hoitaa Eurooppa-hankkeita ja äh, rahoitusta. Tämä, tämä ähm, on mahdollisesti sellainen prosessi, joka muuttaa laadullisesti myös näitä rakenteita julkisissa varoissa. Ja sitten kolmas seikka, ottaisin esiin tämänkin, koska tätä kannattaa käsitellä syvemmin. Eli 16 kohta me painotamme juuri teknistä tukea, joka suuntautuu yhä enemmän edunsaajille ja hankkeiden laatuun. Meidän pitäisi tätä näkökohtaa painottaa, koska usein tekninen tuki suuntautuu ennemmin, ennemminkin instituutioille kuin niille, joiden pitää näitä varoja käytännössä hoitaa. E, eli yliopistot esimerkiksi ja kulttuurirahastot. Ehkä meidän pitäisi tässä suhteessa tehdä lisää työtä vielä. Kiitos, olen seuraava varjoesittelijä. Pidän lyhyen puheenvuoron. Haluan kiittää tämän mietinnön valmistelijasta. Se on ensimmäinen, joka koskee teknistä apua nimenomaan kohdepolitiikan näkökulmasta minä olen yhtä mieltä näistä suurimmista näkemy- näkemyksistä, joita on esitetty mietinnössä. Tämä on poikkileikkaava asia, tämä tekninen apu, ja on vaikea tehdä seikkaperäinen arviointi sen lisäarvosta. Lisäksi haluaisin korostaa seuraavia asioita. Komission tulisi kaavailla ex post arviointia liittyen tekniseen apuun joka on keskitetysti ohjattua ja lisäksi tällaisissa jaetuissa jaetuvaston hankkeissa expost äh, arviointi tehdään silloin, kun jäsenvaltio vastaa, mutta sitten tästä keskitetysti hallinnoidusta komission teknisestä avusta ei tehdä ex arviointia. Lisäksi on tärkeää arvioida tehokkuutta nimenomaan komission välineiden avulla, kun käytetään vaikkapa mm, rehellisyyssopimusta tai itsearviointivälinettä. Teknisen avun pitäisi olla paremmin virtaviivaistettu siten, että edunsaajat kohtaavat suurempia ongelmia. Rahoitusvälineet on yhdistettävä esirahaston käyttöön eri rahastoihin. Lisäksi on tarpeita viedä eteenpäin European Investment Advisory Hubia ja portaalia nämä yhdessä perinteisen teknisen avun kanssa. Teknistä apua tulisi katsoa avustuksen saaja tasolla. Siten, että kiinnitän huomiota kaupinkoloisiin, jotta saadaan integroitu innovaatioinvestointi. investointi kaupunkiagendan kannalta tämä on erittäin tärkeä, On tärkeää, että tekninen apu auttaa myös rakentamaan valmiuksia, mitä tulee kaupunkialueisiin ja kaupungin kehittämiseen. Rakennemuutos, ohjelman toimikauden pidentäminen 2020 kauden jälkeen on tärkeää. On hyvä, että Euroopan ohjausjakson yhteyttä maakohtaiseen suosituksiin parannetaan. Eräs tärkeä osa-alue teknisen avun virtaviivastamisen suhteen on se, että kohesiopolitiikassa sen näkyvyyttä ja tietoisuuden lisääminen kansalaisten, kansalaisille olisi tärkeää, jotta voidaan tuoda esiin ne saavutukset, joita ohjelmilla on teknisen avun näkyvyyden nostaminen on erityisen tärkeä, ja toivomme, että nämä asiat nostetaan mukaan tähän mietintöön. Kiitän Tomasicia ja minä tulen tekemään jotain tarkistuksia tähän mietintöön. Seuraava varjoesittelijä ei näy paikalla, joten Damaatto saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset kollega Tomacic. Tässä kyse on siis hallinnollisen kapasiteetin vahvistamisesta. Siihen olemme toistuvasti puuttuneet mietinnöissämme ja lausunnoissamme. Teknisen avunhan on tarkoitus tukea eri tahoja menestyksekkäästi toteuttamaan ohjelmia. Ja kyse voi olla jo valmistelevan vaiheen tuesta tai sitten käytännön vaiheen taikka jälkikäteisvalvonnan alueesta. Ja Tomacic viittasikin tässä jo tehtyihin ongelmiin, esimerkiksi löytää pätevää henkilöstöä kuntatasolla. Useinhan äh, he työskentelevät mieluummin yksityisellä sektorilla paremman palkan toivossa tämähän tämä ongelma on ja nyt sitten investointirahoja tulisi saada käytettyä oikealla tavalla. Usein kuitenkin myös yksityiset neuvontaa yritykset auttavat julkisia tahoja ja usein tässä kyllä raha menee hukkaan. Italialainen viikkolehti tarkasteli tilannetta ja kaksi suurinta yhtiötä PricewaterhouseCoopers ja Ernst Young 2007-2013 äh, saivat äh, teknisestä tuesta Etelä-Italiassa rakennerahastojen alalla 42-44 miljoonaa. Tämä on kuitenkin viranomaistoimintaa. Nämä rahat olisi voitu käyttää aivan toisellakin tavalla, siis esimerkiksi henkilökunnan kouluttamiseen, mutta tämä nyt tietenkin on jäsenvaltioiden ja niiden alueiden tilanne, tai olisi voitu näillä rahoilla vaikkapa palkata enemmän pätevää henkilöstöä julkiseen hallintoon. Kun puhutaan mm, tästä rakennealan tukiohjelmasta edunsaajille jäsenvaltioissa, niin kyse on tietenkin ennen kaikkea viime kädessä rakennerahastojen paremmasta käyttämisestä. Ja kysyisinkin tästä kumppanuus käytänne säännöstöstä. Tässä todetaan, että kumppaneita tuetaan hallinnollisen kapasiteetin alalla, jotta rahastovarat saadaan parempaan käyttöön. Mielestäni jo ohjelmatasolla ihan konkreettisten operatiivistenkin ohjelmien kohdalla mielestäni asiaan tulisi tarttua ennalta ja näin nähdään, mitenkä saadaan parempia tuloksia ja miten saadaan esimerkiksi valvontaa kevennettyä. Ja tämä tulisi ottaa huomioon tulevissa asetuksissa ja suuntaviivoissa. Kiitos. Kiitos Nils Ambesi puheenvuoro. Kiitos ihan lyhyesti vaan puheenjohtaja. Mielestäni tässä lausunnossa viitataan ihan oikeaan suuntaan. Olen vuosien ajan ollut ihan kiukkuinen siitä, kuinka eh, tätä teknistä apua on käytetty. Sitä on käytetty kansallisten viranomaisten toiminnan rahoittamiseen <laughs> käytännössä. Mutta nyt, että nostetaan tämä kissa esi- pöydälle niin kuin äh, kohdassa 16, eli korostetaan, että tekninen apu on otettava käyttöön juuri hanketasolla. Tämä on tärkeää. Yksi esimerkki, jos halutaan vaikkapa perustaa pienyritysten alueellinen äh, foorumi niin, että ne voisivat yhdessä vahvistaa yhteistyötään ja mm, vaikkapa mm, tehdä yhteisiä hankkeita, niin ei tämä onnistu, kun, kun tämä on mahdotonta sääntöjen mukaisesti. Ja mm, kansallinen viranomainen on vastuussa, mutta eivät hän pysty tähän yksin. Eli oikeaan suuntaan mennään, mutta mielestäni tätä kieltä voisi vielä hiukan tiukentaa tässä tekstissä. Kiitos. Kiitos. Onko regiäsenillä muita puheenvuoroja? Ja nyt pyydän komissiota pitämään puheenvuoron. Kuka haluaa puhua? Madam Chair for, for inviting me to take the floor. My name is uh, Boymans, I'm the head of unit. Kiitos yksikön päällikkö kilpailukyvyn ja valmiuksien parantamisen vastuullina DG-regiossa Tämä on tärkeä mietintö, on hyvä, että katsotaan, miten voidaan äh, käyttää teknistä apua tehokkaammin. Mikäli voitaisiin nyt puhua tämän ohjelmakauden 2014-2020 ongelmista, niin me olemme nyt pyrkineet äh, rohkaisemaan jäsenvaltiota käyttämään teknistä apua mm, kohdennetummin verrattuna aiempiin ohjelmakausiin, jolloin teknistä apua mm, pidettiin ikään kuin äh, tällaisena könttäsumman, eikä komissio kiinnittää huomiota siihen, miten tätä apua käytettiin. Joten nyt me ohjeistimme ja rohkaisemme jäsenvaltioita ja hallintoviranomaisia käyttämään teknistä apua kohdennetummin, nimenomaan kohdistamaan niitä niihin pullonkauloihin, jotka aiemmin ohjelmakausilla havaittiin. On totta, että suurin, asu, apu, suurin osa teknisestä avusta menee henkilöstöresurssien ja niiden kustannusten kattamiseen siten, että voidaan mutta sen asemesta, että annetaan näitä palkkoja bonuksia, niin me pyydämme, että jäsenvaltiot tekisivät tällaisia toimenpideohjelmia, jonka avulla voitaisiin käyttää rahaa kaikkein parhaalla tavalla siten, että tässä kaikki välikädet saisivat näitä varoja, ne jotka ovat siis tärkeässä roolissa panemassa täytäntöön näitä ohjelmia. Lisäksi opastamme jäsenvaltioita käyttämään teknistä apua seurantaan koskien täytäntöönpanemattomia eksantervelisuuksia toimintaohjelmien puitteissa. Ja lisäksi kaikkiin toimintaohjelmiin olemme pyytäneet, että varataan teknisen avun varoja asianmukaisiin, korruption vastaisiin ja petosten vastaisiin toimiin. Tämä on uusi kohta meidän asetuksessa. Olemmeko me saavuttaneet kaikki, mitä haluaisimme? No toki emme kaikkea, mutta halusimme haluaisimme nähdä, että teknistä apua käytetään tehokkaammin. Tätä teknisen avun käyttöä voidaan vielä parantaa. Odotan innolla keskustelua liittyen 2020 jälkeiseen aikaan ja tämä todella tärkeä asiakirja, kun keskustellaan tästä ajasta. Olisi hyvä nähdä, kuinka tätä tekstistä voitaisiin käyttää etupainetteisesti jopa ennen kuin nämä toimenpideohjelmat aloitetaan siten, että jäsenvaltioilla on tarvittavat puitteet käytössä ennen kuin nämä ohjelmat pannaan täytäntöön. Toisaalta meidän pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen, että seurataan evoluutioprosessia enemmän kuin tällaista vallankumousprosessia. Ettei tässä, olemme sitä mieltä, että ei tässä voida kääntää teknistä apua äh, päälailleen. Nyt on olemassa hyviä käytäntöjä sen suhteen, miten teknistä apua käytetään ja paremmin, niin meidän tulisi näitä nimenomaan viedä eteenpäin ja painottaa. Me vahvasti uskomme, että kokemusten jakamisella niin jäsenvaltioiden sisällä kuin jäsenvaltioiden kesken, niin tällä on hyvä tulevaisuus. Teknistä apua voitaisiin käyttää tällaisiin tarkoitusperin, jotta voitaisiin jakaa näitä siis hyviä, jotta voitaisiin siis jakaa näitä hyviä käytäntöjä. Vahvempi integraatio ja johdonmukaisempi käyttö teknisen avun suhteen eri rahastojen välillä olisi tärkeä. Siten tarkastellen kohdennettu yhtenäinen käyttötapa. Ja olen sitä mieltä, että olisi hyvä tehdä ex tarkastaa arviointi siitä, miten teknistä apua käytetään keskitetysti ja hajautetusti. Tämä olisi hyvä, jotta voidaan katsoa, ottaa opiksi, miten rahoja voidaan käyttää mm, kaiken tehokkaammalla tavalla. Täällä nostettiin se, että esiin, että lisäedunsaajia oli sijoitettava teknisen avun piiriin. katsoa, miten tätä hallinnollista kapasiteettia voidaan parantaa. Tekninen apu on hyvä keino rahoittaa tätä kapasiteetin valmiuksien parantamista. Tärkeää on kuitenkin se, että nimenomaan tämä kohdistuu niiden osa, jotka käyttävät kaiken eniten hyväksi näitä valokehitysrahaston varoja. Täällä mainittiin suora kysymys. Tämä teknisen avun käytön vähäisyys keskitetysti No, regiopääosastolla me olemme luoneet strategian teknisen avun käyttämiseksi 89 painopistealuetta on luotu. Me pyrimme ohjaamaan keskitetysti tärkeille osa-alueille näitä varoja kaupunkikehitys, hallinnon valmiuksien parantaminen ja niin edelleen. Me haluamme virtaviivaista teknistä apua. Toisaalta me olemme pyrkineet myös siihen, että teknisen avankäyttökeskustasolla on helpompaa. Me pyrimme luomaan systeemisiä ratkaisuja ad hoc-ratkaisujen sijaan. Me pyrimme vaikkapa Jespersille ja muun tyyppisille ratka- järjestöille antamaan näitä varoja. Peer-to-peer -to -peer on toinen ratkaisu. Me pyrimme luomaan siis tällaisia systeemisempiä ratkaisuja, jotta suurempi määrä varoja voidaan käyttää. 142 euroa, miljoona euroa annettiin SRSPP PL SRSSlle tulee myöntämään varoja siten, että nämä ovat myös rakennerahastojen täytäntöönpanon hyväksi. Kun mietitään hallinnon uudistamista, valtionavun parantamista, Nämä kaikki epäsuorasti edesauttavat meidän rahastojen varojen parempaa täytäntöönpanoa. Päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos. Tomasic. Hvala lijepa, evo vrlo kratko zahvaljujem se svima na... Kiitoksia aivan lyhyesti. Haluaisin kiittää nyt kaikkia kollegoita heidän puheenvuoroistaan ja ehdotuksistaan. Jos jatkoyhteistyömme on yhtä rakentavaa kuin aikaisemmin, niin meidän mietintömme on varmasti erinomainen. Kiitos. Good morning. Kiitos. Päätämme puheenvuoron. Päätämme kokouksemme tämän, tämän päivän osalta. Jatkamme kello 15. Puhemiestajan on kutsunut meidät juhlamaan, juhlimaan Rooman sopimuksen 50-vuotispäiviä. 60-vuotispäiviä. Jatkamme kello 15.